tätä selkeää viestiä eurooppalaisista säätiöistä ja järjestöistä. Kiitokset kaikille. Przechodzimy do głosowania. Kiitokset. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Ensiksi äänestämme kahdesta Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä. Monsieur le Président, avant le vote. EPPn puheenjohtaja, niin kiitokset. Minä Ennen äänestystä Unkarin tiedotusvälineistä kiinnittäisin huomiota viimeisimpiin muutoksiin tässä tilanteessa ja tekisin teille tietyt ehdotukset. Neljä päivää sitten parlamentti Unkarissa on äänestänyt ja hyväksynyt kaikki ne muutokset, joita komissio pyysi. Ja näin sitten Unkarin demarit ja vihreät ovat äänestäneet tästä ja komission jäsen oli mukana ja ilmoittanut, että tämä muutettu teksti va- vastaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja erityisesti perusoikeusasiakirjaa. Va- vasemmistoryhmä on tuonut tämän tekstin tähän äänestettäväksi eikä halua nähdä tätä totuutta. Teksti on käytännössä juuri se sama kuin kolme viikkoa sitten esitetty, eikä siinä puhuta ollenkaan parlamentin, Unkarin parlamentin äänestyksestä. Haluaako tämä parlamentti elää kuvitteellisessa maailmassa vai todellisessa maailmassa? Onko tässä nyt kyse päätöslauselmasta, joka lähetetään Unkarin hallitukselle vai komissiota vastaan, joka ei ole mitään muutoksia aikaisemmin tehnyt? Minä erityisesti pyytäisin liberaaliryhmän puheenjohtajaa miettimään, luotatteko te komissioon vai ette. EPP on sitä mieltä, että parlamentti menettää uskottavuutensa, jos se hyväksyy sellaisen tekstin, joka ei vastaa todellisuutta. Täytyykö meidän nyt tässä vain kansallisen politiikan teatterin mallinukkena esiintyä? Näissä olosuhteissa EPP vetää oman tekstinsä pois ja toivoo kaikkien muidenkin ryhmien toimivan näin, koska tässä on pelissä parlamentin uskottavuus. Kiitokset. proszę Państwa, e, propozycja jest e, niin, kiitoksia. Ehdotuksenne on aivan selvä, joten ymmärrän et näin, että EPP vetää pois oman päätöslauselmaehdotuksensa ja näin meillä on ainoastaan yksi usean poliittisen ryhmän tukema teksti ja pyydän vastaavia poliittisia ryhmiä esittämään näkemyksensä. Svoboda, olkaa hyvä. Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Kollega Dole viittasi todellisuuteen. Todellisuutta on että Unkarin parlamentti muutti lakia ja hyvä niin. Sillä muistan vielä keskustelun, jota täällä käytiin, jossa tekin sanoi herra Dole, että ei ollut mitään tarvetta muuttaa yhtään mitään, mutta sitten yhtäkkiä muutokset olivatkin tarpeelle. Mutta todellisuus, hyvät kollegat, tekin voitte lukea siitä, on sitä, että sekä että ETYJin mediavaltuutettu on todennut, että nämä muutokset eivät ole riittäviä. Ja samoin on sanonut myöskin Euroopan neuvoston edustaja. Tämä on todellisuutta, herra Dole. Tämä on todellisuutta. Me ryhmässä puheenjohtajuudellani keskustelimme Elilla hyvin perusteellisesti tästä laista ja muutoksista ja tulimme siihen tulokseen, että kuten ETYJ ja Euroopan neuvosto olemme sitä mieltä, että nämä ovat riittämättömiä. Kävi miten kävi, herra Dole. Te voitatte tai me voitamme. Me, kollega Langen, me tulemme jatkamaan taistelua tiedotuksenne vapauden puolesta. Jos te luovutatte taistelusta, se on teidän asianne. Tiedotusvälineiden vapaus on, on asia, joka kuuluu kiistämättä osaksi demokratiaa. Me haluamme demokratiaa, haluamme tilaisuuden vapautta. Siksi haluamme, että tänään äänestetään. Tiedämme, ettemme vain me, vaan edelliset kollegat teidän riveissänne ovat aivan samaa mieltä. Meidän täytyy taistella tiedustelun vapauden puolesta Unkarissa ja muuallakin. E, Hyvät kollegat, Minä nyt ymmärrän, että neljä muuta poliittista puoluetta ei vedä päätöslauselmaehdotustaan pois, joten tässä voimme päättää keskustelun ja äänestää, mutta liberaaliryhmä vielä, olkaa hyvä. Ja, ja, ja, ja. ja Tym kończymy dyskusję. Herr Präsident, wir sind hier konkret... Ja sitten keskustelu päättyy. Ähm, Niin, äh, puhemies, meillähän juuri tässä puhuttiin. Haluan sanoa selkeästi, että tietenkin luotamme komissiosen Kruusin tehtävään. Hän sekundaarioikeuden tarkisti tässä erittäin esimerkillisesti. Toivoisimme, että perusoikeuksista vastaava komission jäsen olisi tehnyt tämän samoin koska tässä meillä on se ongelma. Tämä oli ensimmäinen asia. Toiseksi Ähm, zu den Realitäten realiteetteihin kuuluvat ne asiat, joista äh, kollega Svoboda juuri äsken puhui, nimittäin, että Etyj ja Euroopan neuvosto sanovat, että nämä muutokset eivät ole tarpeellisia. Äh, Unkarin oikeusministerihän itse sanoi, että tässä ei ole kyse äh, suuresta muutoksesta medialakiin, esimerkiksi journalististen lähteiden suojaa, jolle varmistettu, ja myöskin median viranomaisten oikeudet. Nämä ovat asioita, jotka on selvitettävä, ja siksipä liberaaliryhmän puolesta sanon, että emme vedä pois päätöslauselmaa, vaan väärimme äänestystä. Przechodzimy do rozpatrzenia projektu Kiitoksia. Nyt sitten äänestämme neljän poliittisen ryhmän ehdotuksesta. Äänestäkää puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy.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 esityslistan mukaisesti meidän täytyy äänestää kuudesta naapuruuspolitiikkaan liittyvästä kysymyksestä. Eteläisessä politiikassa erityisesti Libyan, Libyan suuntaan. Anna Hesh, olkaa hyvä. Presidente, há um elemento novo superveniente que não está refletido na resolução. Niin, olemme sitä mieltä, että tässä ei oteta riittävästi huomioon äh, tilannetta. Minusta on tärkeää, että tuomme esille sen huolenaiheen, joka meillä on. Kysymys on siitä, mitä on tapahtunut toimittajaryhmälle, joka on pidetty laittomasti, jota on kidutettu. Ja oli jopa tällaisia valetteloituksia. Ja Sankilassa on ollut muitakin libyalaisia vankeja olosuhteissa, jotka ovat täysin epäinhimillisiä. Tämä osoittaa sen, että Toimittajat eivät voi vapaasti tarjota työtään. Tämä on hyvin tärkeä näkökanta ja pyydän, että parlamentti tukisi meitä siinä viestissä, jonka haluamme välittää Eurooppa-neuvostolle. Ja się zwracam do pani Gomez. Ja zwracam się... Nyt Gomesin puheenvuoron jälkeen kysyisin, onko teillä jotain konkreettista tarkistusta, koska nyt voidaan ainoastaan jo esitetyt tarkistukset ottaa huomioon. Niin, herra puhemies. Minulla on sellainen tieto, että liberaaliryhmä tulee tekemään suullisen tarkistuksen, josta on sovittu. To jest ogólna uwaga, rozumiem. Dziękuję pani. Pan Kamiński się zgłosił. Selvä, ymmärsin. Kaminski. E, puhemies, kaikilla kunnioituksella me kuulimme eh, ilmoituksen siitä, että julkilausuma on hyväksytty, mutta minun ruudullani eikä suurella ruudulla ole näkynyt todellista tulosta. Meille pitäisi antaa selkeät eh, tulokset, kuka äänesti puolesta, kuinka monet ihmiset, moni ihminen äänesti puolesta ja kuinka moni vastaan. Podaje Państwu wynik. No niin, minä nyt kerron teille keskustelun tuloksen 316 puolesta, 264 vastaan, 33 tyhjää. Kiitokset. Pan Sajer, bardzo proszę. Sajer, Chairman. Puhemies. Haluaisin muistuttaa parlamenttia nyt siitä, että käytetään, mitataan kahdella mitalla. Unkarin tiedotusvälineen lain osalta se kehitys, jota tapahtui maanantaina, ei ole huomioitettuna päätösomassa. Yritetään viitata johonkin, mikä tapahtui vasta eilen. Tämä on, tässä on kysymys siitä, että on kaksinkertaisia mittoja, joita sovelletaan tässä talossa, mikä on täysin hyväksymättömissä. Äh, prosić. Hyvät kollegat, minä pyydän teitä nyt äänestämään yhteisistä viiden ryhmän ehdotuksesta, joka koskee Libyaa. Ensiksi on kappale 10. Ään, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alde esittää tähän nyt suullisen tarkistuksensa kappaleeseen 11. uh... Niin, puhemies, tein tämän kaikkien ryhmien puheenjohtajien ja suurimman osan koordinaattorien nimissä, koska eilen keskustelun jälkeen oli yleinen tunne siitä, että meidän on vahvistettava kappaletta 11, vahvistettava siis kappaletta 11 ja suullinen tarkistus, jonka esitän, on seuraava. Eh, vetoaa korkeaan edustajaan, jotta luotaisiin eh, suhteet väliaikaisen kansallisneuvoston kanssa ja aloittaa prosessin, jolla eh, siitä tehdään virallinen niin, että rohkaistaan ja niin poispäin. Tämä on se tarkistus, jonka teemme seitsemän ryhmän puheenjohtajan ja koordinaattorien puolesta. Voitteko lukea meille tämän ehdotuksen vielä uudestaan, koska tämä on uusi ehdotus? kyllä vetoaa korkean edustajan, jotta luotaisiin suhteet väliaikaiseen äh, kansallisneuvostoon ja aloittaa prosessin, joka tekee äh, siitä virallisen niin, että rohkaistaan siirtymiseen kohti demokratiaa niin, että varmistetaan mm, että edustettuna on suuri määrä äh, libyalaisen kansalaisyhteiskunnan edustajia ja annetaan naisille ja vähemmistöille oikeutensa siirtymäprosessissa, tuetaan vapautettuja alueita, helpotetaan väestöä ja otetaan huomioon perushumanitaariset tarpeet. Pravki. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten voimme äänestää puolesta, tarkistuksen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. hyväksytty. Aha, minä kertonen teille nyt tuloksen. No, suurin osa joka tapauksessa tätä tukee 584 18 vastaan, eli suuri, eh, näin suuri määrä enemmistö on hyvin harvinainen. Sitten me äänestämme Belderin tekstistä Ira EU, unionin Iran strategiasta. Ja me nyt käymme läpi tätä ja äänestämme tarkistuksesta neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten vastaava valiokunnan teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pelder tahtoo esittää tähän suullisen muutosehdotuksen. Se koskee kappaletta kuusi. Belder, olkaa hyvä. Eh, Kiitos. sd ryhmän ehdotuksesta ja muista ryhmien suostumuksella haluaisin tehdä seuraavan tarkistuksen kohdan kuusi jälkeen. Tuomitsee voimakkaasti Iranin oppositiojohtajan Mir Hossein Musavin ja Mehdi Karubin laittoman pidättymisen yhdessä heidän vaimoinsa kanssa, jonka ovat tehneet Iranin turvallisuusvoimat ja vaatii välitöntä ehdotonta vapauttamista. Kiinnittää huomiota siihen, että tämä pidätys on ristiriidassa Iranin lainsäädännön kanssa, tuomitsee Iranin viranomaisten asenteen oppositiota kohtaan, joka harjoittaa laillista oikeuttaan eh, ja ilmaisee solidarisuutensa Iranin kansan kanssa ja sen demokraattisten tavoitteiden kanssa, pahoittelee Iranin hallituksen tekopyhyyttä, joka liiallisella voimalla, pelottelulla ja mielivaltaisilla pidätyksillä on toiminut eh, rauhanomaisia mielenostoja vastaan. Kiitokset. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, joten voimme äänestää kuka on puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestys numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 erillisäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 40 kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tarkastamme sähköisesti. Äänestäkää. Czy wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. hylätty. 281 puolesta, 8 vastaan. Sitten 53 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan Hyväksytty. Selvä. Tarkastamme tämän sähköisesti. Eli kyse on tarkistuksesta yksi. Erillisäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale K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 johdantosan kappale N, Rova Ipsi Sajitsilta. Hän haluaa tehdä tähän suullisen ehdotuksen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ehdotukseni lähtee siitä, että poistetaan yksi ainoa sana, ja se sana on ja. Luen tekstin englanniksi ja sitten voimme katsoa miksi. Siksi, että on ollut huomattavaa syventymistä Iranin ja Turkin suhteissa, ja nyt poistetaan sana and, kun Iran käyttää valtio- ja ei-valtiomuotoisia liittolaisiaan Syyriä, Hezbollah ja Hamasia ja samoin myöskin muslimiveljeskuntaa saatakseen epävakautta. Uunen. Me poistaa sanan ja, koska me haluaa yhdistää suhdetta Iranin ja Turkin kanssa niihin suhteisiin, joita Iranilla on Hezbollahin ja Hamasin kanssa. Czy ktoś z Państwa ma zastrzeżenia przed głosowaniem? Niin, onko joku jo vastustaako joku tätä? Ilmeisesti ei, joten voimme äänestää. Eli äänestämme tarkistuksesta, suisesta tarkistuksesta N johdantosan kappaleen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale O, erillisäänestys puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten koko julkilausuma, äänest, siitä äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt käymme äänestämään kuudesta ehdotuksesta 16 istunnosta ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Rova Hautala alivaliokunnan puheenjohtaja haluaa käyttää puheenvuoron. Hautala, olkaa hyvä. Puhemies, itse asiassa halusin antaa tiedon, joka koskee ihmisoikeuksia. Hyvä uutinen. Saharov-palkinnonsa ja ehdokas Haitah al-Malek, syyrialainen 80-vuotias ihmisoikeus asianaja vapautettiin ja armahdettiin pari päivää sitten. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Euroopan parlamentti voi vahvistaa ihmisoikeuksia. Herra Haitan al-Malek on täynnä intoa pyrkii auttamaan tuhansien poliittisten vankien vapauttamista Syyriassa, nyt kun hän jälleen itse on vapaana. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich... Kiitokset e, tästä tiedosta. Tämä rohkaisee meitä kaikissa töissämme tulevaisuudessa. Nyt sitten äänestämme päätöslausimahdotuksesta viisi. Poliittista ryhmää sitä tukee kuusi, ku, kappale kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale kahdeksan puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti Äänestys alkaa. Kaikki lienevät äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kappale 19 erillisäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale 19 siis puolesta vastaan hylä, hyväks, tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 39 erisäästyksenä puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Kaikki ovat kai äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä koko ehdotuksesta. Ahaa, työjärjestyspuheenvuoro, niin halusin huomauttaa, että kun te halusitte äänestää tästä kappaleesta kahdeksan alkuperäisessä tekstissä, raskankielisessä tekstissä sanotaan, että kyse on kappaleesta 19, joten tässä nyt on ollut eh, epämääräisyyttä eh, äänestysluettelossa tarkastamme tämän. Kiitokset, kun otitte tämän esille. Nyt äänestämme koko päätöslausumaehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä päätöslauselmaesitys on hyväksytty suurella määräenemmistöllä. Landsbergis. Haluaa käyttää puheenvuoron.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 Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanations of Ennen kuin menemme äänestysselityksiin, minulla on työjärjestyspuheenvuoro edustaja Hallilta näistä kirjallisista julkilausumasta. Kiitos puhemies. Simply... Kiitos puhemies. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta kiittääkseni 400 kollegalle eri ryhmistä tässä parlamentissa, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen julkilausuman 81. Haluaisin myöskin kiittää henkilöstöä niin kaikesta työstä, jota he ovat tehneet ja, siitä, ja myöskin palvelusta, joka on antanut minulle tukea tässä talossa. Mutta haluan kiittää ennen kaikkea kampanjoijia, joiden omistautuminen on tehnyt asian mahdolliseksi. Olen ylpeä siitä, että olen parlamentin jäsen, joka mahdollistaa sen, että tavalliset kansalaiset voivat ottaa esille itselleen tärkeän asian ja jossa parlamentin jäsenet kuuntelevat ja antavat vakuuttaa itsensä asiasta. Tämä on demokratiaa parhaimmillaan. Ja tämä osoittaa sen, että Euroopan parlamentti ei ole kaukana äänestäjistä. Kiitos. Thank you very much, Hall. Kiitoksia, edustaja Hall. Nyt äänestysselitykset. Ensinnäkin Unkarin medialainsäädännöstä. Edustaja Bosikova-Benova. Thank you very much.